whatever it is. Dear friends, can I ask... Rakkaat ystävät, voisitteko istuutua? Haluaisimme aloittaa. The problem is those who are not sitting, they don't hear you because they don't have... Ongelma on sen, että jos ei istu, niin ei myöskään kuule kuulokkeista. Eli vielä kerran, rakkaat ystävät, aloitamme. And it is my... On suuri ilo minulle, mikäli nyt voin sanoa, niin on suuri ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi Euroopan parlamenttiin. Tästä on tullut vuosien mittaan jo perinne. Avoimet päivät, kun pohdiskellaan asioita. Ja toivottavasti tästä on hyötyä kaikille päätöksentekijöille eri tasoilla. Täällä on myös asiantuntijoita, toimielinten toimijoita. Näin voimme pohtia yhdessä näitä haasteita ja mahdollisuuksia. Haasteita tosiaan riittää. Nyt ei tarvita ainoastaan pohdiskelua, vaan tarvitsemme myös kunnianhimoisia toimia. Tarvitsemme poliittisia vastauksia, niitä nyt täällä pohditaan. Tämä on mielenkiintoinen paikka, jossa voi saada ideoita siihen, kuinka asiat voidaan hoitaa. Ja täällä voidaan myös esittää tärkeitä kysymyksiä ja toivottavasti myös saada vastauksia. Sillä monesti juuri paikallisia aluetasolla voidaan löytää vastauksia. Tosiaan vuosikymmenen mittaan kehitystä on tapahtunut ja tosiaan onnistuminen riippuu monesti juuri alue- ja paikallistasolta. On tärkeää havaita, mitkä ovat vahvuuksiamme ja mitä, mitkä heikkouksiamme ja tehdä sitten yhteistyötä. Tämän vuoksi olemme täällä tänään, jotta voimme ymmärtää toisemme paremmin ja tukea toisiamme. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Jose Manuel Barroson, Euroopan komission puheenjohtajan. Ja Maud Olofssonin, Ruotsin varapääministerin. Ja lisäksi äh, voin sanoa, että tässä on ei niinkään vanha, mutta hyvä ystäväni Luke van den Brande, äh, alueiden komitean puheenjohtaja ja lisäksi komission jäsen Pavel Sametski. Luke, ole hyvä. Chair, uh, Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät pääministeri ja hyvä alueiden komitean puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat, on suuri ilo tavata teidät uudelleen Euroopan alueiden ja paikastason viikko osoittaa sitä, että paikallisen ja alueiden tasojen toimivat tekevät yhteistyötä rakentaakseen Eurooppaa yhdessä kumppaneina niin, että huomioidaan kaikki hallinnon tasot, jotka ovat mukana sekä Eh, urbanissa kehityksessä että aluepolitiikassa. Ja sitten jatkan hollannin kielellä. Se, että olette tulleet osallistumaan tähän tapaamiseen, sillä on merkittävä poliittinen ulottuvuus. Me voimme nyt nähdä, että me olemme täällä todella Euroopan kansalaisten edustajina. Olemme tukemassa Euroopan komissiota joka tulee pian tekemään tärkeitä päätöksiä aluepolitiikasta. Olen hyvin iloinen siitä, että komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on uudelleen valittu ja nimetty tehtävänsä ja odotamme nyt uuden komission nimittämistä piakkoin. Komission puheenjohtaja on kumppani kumppanimme, olemme tarjonneet hänelle kumppanuutta ja nyt lainaan kirjettäni englanniksi, kirje, jonka kirjoitin Barrosolle onnitellessani häntä siitä, että hän voi jatkaa tätä merkittävää hanketta. Minä kirjoitin seuraavalla tavalla. The... Alue- ja paikallisviranomaiset ovat vastuussa toimintaohjelmasta. Aivan oikein näin olette korostanut. Meidän on saatava Eurooppa pois tästä kriisistä, taisteltava ilmastonmuutosta vastaan, löydettävä sosiaalista kohesiota sekä kestävää kehitystä. Meidän on tuettava Euroopan kansalaisia. Nämä avointen ovien päivät luonnollisesti, hyvät kollegat, ovat meille kaikille mahdollisuus avoimesti keskustella keskenämme. Sametskia haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä ja rouva puheenjohtajaa koko aluepääosastoa. Haluaisin todeta alueiden komitean nimissä, että olemme erittäin iloisia siitä, että irlantilaiset äänestivät kansanäänestyksessään kyllä. Toistan sen, mitä Barroso on jo todennut. Kiitoksia Irlanti! Tämä on hieno uutinen Euroopalle ja hieno uutinen alueelliselle kohesiolle. Uusi sopimus antaa meille puitteet dynaamiselle, demokraattiselle, avoimelle Euroopan unionille, joka paremmin pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, joita maanosallamme ja koko maailmalla on edessään. Mitä tulee meidän keskusteluihimme. Meillä tulee olemaan monia huippukohtia tulevien päivien aikana. Nostan näistä esiin muutamat. Paikalliset ja alueelliset toimijat ovat vastuullinen kumppani, hallitusten kumppani, kun pyritään löytämään vastauksia ilmastonmuutokseen, talouden ongelmiin ja löytämään kestävä kehitys sekä parempi elämä ihmisille. Mitä tulee talouskriisiin, sen vaikutukset ovat ehkä erilaisia eri alueilla, mutta alueelliset toimet ovat joka tapauksessa ratkaisu. Useimmat haasteet, joita alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on, ovat juuri ulottuvuudeltaan tällaisia. Ja tämä kriisi vaikuttaa myös kansainvälisiin markkinoihin, konkurssit, työttömyys äh, vaativat lisää innovatiivisuutta ja ähm, alueiden komitea tulee äh, antamaan oman vastauksensa. Siinä 80 eri paikallista ja alueellista toimijaa antaa oman vastauksensa. Ja keskiviikkona äh, tulemme esittelemään uusia ajatuksia, alueiden komitean uusia ajatuksia paikallisesta ja alueellisesta yrittäjyydestä. Ja erityisesti pyydämme neuvosta osoittamaan joustavuutta yhteisrahoituksen suhteen, kun pyritään näissä vaikeissa olosuhteissa toimimaan olosuhteissa niin kuin tämänhetkiset olosuhteet ovat. Me haluamme osoittaa, että kaupungit ja kunnat ovat myös aktiivinen kumppani ilmastonmuutoksen torjunnassa. Monet julkiset tahot ovat jo ryhtyneet toimimaan ja tekevät yhteistyötä, vaihtavat parhaita käytäntöjä koko unionin alueella, muun muassa energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden sekä kestävän liikenteen parantamiseksi ja Kööpenhaminan ilmastonmuutoskonferenssiin tullaan myös osallistumaan. Alueiden komitealle ilmastonmuutos on yksi tärkeimpiä käsiteltäviä asioita myös Kööpenhaminan jälkeen. Ja tässä hengessä olemme kutsuneet ensi keskiviikon kokoukseemme myös muita kumppaneita, jotta voisimme osoittaa, miten merkittävää myös yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on, ja niinpä heidän edustajansa ovat myös ensi viikolla kutsuvierainamme. Voimme osoittaa, että Euroopan unioni tuo todellista lisäarvoa kansalaistensa päivittäiseen elämään rajat ylittävät ohjelmat, alueellinen yhteistyö, esimerkiksi Itämeren alueen strategia, erilaiset mikrostrategiat, kuten esimerkiksi Pohjanmerellä ja niin edelleen. Ja alueellinen kohesio tulevat lähipäivinä olemaan asialistalla me osoittavat, että paikalliset viranomaiset ovat erittäin aktiivisia. Ja lopuksi, kun keskustellaan unionin tulevaisuudesta, painopistealueista ja talousarviosta, tämä keskustelu tulee kiittymään lähiaikoina. Ja me katsomme, että kaikki alueet tulee ottaa huomioon yhtä lailla. Talouden voittajat ja häviäjät perinteisellä kartalla on nyt unohdettava ilmastonmuutos, mm, talouskriisi, sekä väestökehityksen muutokset tuovat aivan uusia tuulia. Ja kaikki alueet tarvitsevat kestävää kasvua, innovatiivisuuden, yrittäjyyden, kestävyyden, työllisyyden sekä vapaan pääsyn kautta. Ja alueellinen kohesio on nähtävä uutena vapautena, kansalaistemme uutena saavutettuna vapautena. Heillä on vapaus valita missä elää, missä työskennellä, huolimatta tietyistä alueellisista esteistä. Alueiden kirjo on samalla vahvuus. Eurooppa ei voi työskennellä ilman alueitaan, ilman kaupunkejaan. Ei kukaan rakenna taloaan aloittamalla katon rakentamisesta – Eurooppa, Euroopan unioni on vakaa pohja todelliselle kumppanuudellemme. Kiitos. Kiitoksia. And I would like to invite Commissioner for Regional Policy, Dr. Pavel. Sitten aluekehityskomissaari Pavel Sametski. Olkaa hyvä. Mr. President, puheenjohtaja, pääministeri, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi niin avoimiin päiviin. Meillä on 7000 vierasta, päätöksentekijöitä, asiantuntijoita, tutkijoita, eh, eh, viestimien edustajia, eh, AY-liikkeen edustajia, myös kansainvälisiä vieraita niin Venäjältä, Yhdysvalloista, Kiinasta ja niin edelleen. Tämä on todellakin kaikkein tärkein tapahtuma, kun tutkitaan, kuinka alue- ja kohesiopolitiikkaa kehitetään Euroopassa. Kohesiopolitiikka mahdollistaa sen, että kaikki voivat täällä eh, vaihtaa mielipiteitä ja eh, etsiä parhaita keinoja vastahaasteisiin paljon on tapahtunut sitten viime avoimien päivien. Meillä on kesämme globaali talouskriisi, johon on vastattu eurooppalaisella eh, elvytysohjelmalla sekä muilla toimilla, myös alueisia paikallistasolla. Meillä on globaaleja haasteita ja etsimme eurooppaisia vastauksia. Haluamme etsiä vastauksia, jotta voimme oppia lisää siitä, kuinka alueet parhaiten selviävät näissä koetuksissa ja kuinka haasteista saadaan mahdollisuuksia. Meillä on eri teemoja, innovaatio, ilmastonmuutos, alueellinen yhteistyö. Ensinnäkin innovaatio. Euroopan unioni on ylpeä sitä, että meillä on kaksi kolmesta kaikkein innovatiivisimmista maista maailmassa. Mutta kuitenkin suurin osa jäsenvaltioistamme jää Eh, unionin keskitason alapuolelle. Samoin voidaan sanoa eh, myös alueista. Noin puolella on selvästi puutteita tällä saralla. Ja näiden puutteiden korjaaminen on kohesiopolitiikan prioriteetteja. Vuoteen 2013 mennessä käytetään noin 90 miljardia euroa Eli suuri osa koko kohesiorahastosta eh, juuri innovaatioihin. Pyrimme löytämään mahdollisimman hyvät keinot päästä tässä eteenpäin. Toinen seikka on ilmastonmuutos. Tämä on maailmanlaajuinen taistelu, jossa alueidenkin täytyy muuttaa eh, talousmalliaan. Täällä esitellään parhaita käytäntöjä siitä, kuinka aluetasolla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja voimme keskustella siitä, kuinka aluepolitiikka voi auttaa eh, kestävää kehitystä. Puhumme myös alueellisesta yhteistyöstä. Tänä vuonna komissio on hyväksynyt Itämeri-strategian. Tämä on kohesiopolitiikassa aivan uusi luku. Tuore tapa, jolla voidaan hallinnoida myös eh, unionin muita laajoja maantieteellisiä alueita. Täällä voidaan keskustella kumppaneiden kesken siitä, kuinka tämä malli voi toimia mahdollisimman tehokkaasti, että se voi toimia mallina esimerkiksi Tonavan alueelle. Myös koesiopolitiikan tulevaisuus on keskustelun aiheena. 2000-2006 ohjelmakauden tuloksia on arvioitu ja on todettu, että tällä euro- eurooppaisella politiikalla on lisäarvo, mutta tarvitaan myös uudistuksia. Eli pitäisi korostaa tuloksia ja yksinkertaistaa toimintamalleja. Edeltäjäni Danuta Hübner aloitti uudistukset, mutta tämä on myös minun kannaltani hyvin tärkeä keskustelu. Tulen laatimaan eh, tämän keskustelun pohjalta orientaatioasiakirjan, kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ja varmasti täältä saadaan paljon virikkeitä tähän projektiin. Meillä on nyt yli 60 tunnettua asiantuntijaa joka puolelta maailmaa. He puhuvat eri aiheista. Kehotan teitä myös käymään Berlemoniin lähellä olevassa avoimien päivien teltassa. Varmasti nautitte esityksistä, joita siellä on koko viikon ajan. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka ovat olleet valmistelemassa näitä avoimia päiviä. Tämä on ollut mahdollista, koska yhteistyö on ollut avointa ja innostunutta. Erityisesti Euroopan komission alueiden komitean, Euroopan parlamentin ja itse eh, alueiden ja kaupunkien eh, välillä. Toivotan kaikille antoisaa eh, tapahtumaa ja toivon, että hyödynnette mahdollisuuksia ja saatte tältä paljon uusia virikkeitä. Eli antoisaa seminaaria kaikille. Kiitoksia komission jäsenelle. Tässä olivat tervetulleet puheet. Ja nyt sitten erittäin tärkeisiin puheisiin, joista ensimmäisen pitää komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. Monsieur le président du comité des régions. Hyvä alueiden komitean puheenjohtaja. Hyvä Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja Ruotsin varapääministeri, joka edustaa neuvoston puheenjohtajavaltiota, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Minusta on aina oikein mukava päästä avoimien ovien päivien aloituskeskusteluun. Minä olen tällä foorumilla jo usean otteeseen ollut mukana. Tämä on kaikkien poliittisten toiminnan taholta hyvin tärkeä tapahtuma ja haluaisin kiittää myös allekehityspääosastoa eh, ja valiokuntaa tämän aloitteen tekemisestä. Minä olen ollut G20-kokouksessa Pittsburghissa ja YK ilmastonmuutoskokouksessa, joka pidettiin New Yorkissa. Kyseessä oli kaksi tärkeää paikkaa, jossa puhutaan tärkeästä maailmanlaista haasteesta, eli taloista kriisistä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Meillä on nämä kaksi valtavaa haastetta edessämme ja siksi tarvitsemme uudenlaisia poliittisia reseptejä. Tämä on juuri aihe, josta te haluatte keskustella avoimien päivien aikana. Puhutte maailmanlaajuista haasteista, eurooppalaista vastauksista. On löydettävä vastauksia uusiin kysymyksiin. Maailma kriisin jälkeen tulee olemaan uudenlainen, tarvitaan uudet säännöt. Tästä on kyse poliittisessa mielessä. Ensimmäinen prioriteettimme on se, että pääsemme kriisistä eteenpäin. Meillä on Euroopan laajasti koordinoitu elvytyssuunnitelma. Tämä on valtava budjettiponnistus, koska ei ollut mitään tällaista aikaisemmin tehty. Yli 5 prosenttia Euroopan BKTstä on nyt tulossa käyttöön. Näiden ohjelmien on katettava eri asioita, kysyntää on edistettävä innovointia ja tarvitaan myös uusia infrastruktuureja. Euroopan unioni on myös ollut aloitteellinen maailmanlaajuisesti G20-prosessin yhteydessä, jota voitaisiin hyvin saattaa yhteen kriisien vastustava toiminta eri puolilla. Pittsburghissa me kumppanimme kanssa päätimme jatkaa tätä yhteistyö- ja neuvotteluhankettamme. Meillä on nyt maailman laajuista toimintaa ollut ja Euroopan unionin osuus on ollut hyvin tärkeä, sillä voisin sanoa, että me ihan instinktiivisesti haluamme edistää globaalia hallintoa. Tarvitsemme kuitenkin uudistuksia pidemmällä aikavälillä. Eurooppa haluaa vakuuttaa G20 G20 siitä, että tarvitaan sellaista toimintaa, joka on eettisempää ja luotettavampaa. Tätä tarvitaan reaalitaloutta varten. Pittsburghissa Eurooppa teki ehdotuksia. Tehän tiedätte, että Euroopan komissio on ehdottanut eurooppalaista talouden valvontajärjestelmää. Lainsäädäntöehdotukset ovat neuvostossa käsittelyssä. Me olemme ensimmäiset maailmassa, jotka olemme tehneet konkreettisia näin laajoja lainsäädäntöuudistusehdotuksia. Emme kuitenkaan ole vielä tunnelista päässeet. Tilanne on vielä hyvin epävarma eikä voi estää sosiaalisten jännitteiden syntymistä, mutta kuitenkin on hyviä merkkejä siitä, että romahduksesta ollaan pääsemässä eteenpäin ja nyt on juuri uudistettu ja parannettu odotettavissa olevia talouslukuja seuraavalle kaudelle. Me emme kuitenkaan voi sanoa, että riittää se, että tilanne on hiukan paranemassa, mutta ei voida sanoa, että elvytys on onnistunut, jos työttömyyttä on jatkossakin. Minä olen erityisen huolestunut nimenomaan työttömyydestä, koska se kohdistuu kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin, nuoriin ja niihin, jotka ovat vaikeassa asemassa. Ja työttömyys johtaa syrjäytymiseen, jopa köyhyyteen ja myös kulutus alenee. Meidän on oltava vastuullisia kaikilla päätöksentekotasoilla. Meidän on kaikilla, kaikin tavoin pyrittävä torjumaan työttömyyttä Euroopassa. Eurooppa, Eurooppa on mukana tässä toiminnassa. Meillä on elvytyssuunnitelmamme, mutta muitakin yhteisövälineitä on otettu käyttöön on pyritty vähentämään niiden nuorten määrää, jotka lopettavat koulunkäynnin kesken. Tarvitaan ihmisille kunnon koulutusta ja tätä varten on tehtävä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden ja eh, työmarkkinajärjestön välillä, jotta voitaisiin edistää koulutusta. Tietoon perustuva talous pitää asettaa entistä selvemmä, selvemmin tavoitteeksi. Me olemme myös puhuneet rakennerahastoista ja globalisaation sopeutumisvaroista, jotta voidaan, voidaan antaa tukea niille, jotka ovat joutuneet työmarkkinoilta pois ja haluavat sinne takaisin. Meillä on myös ehdotus, joka koskee Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta, niin että voitaisiin tässä kiireisessä kriisivaiheessa toimia. Haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että neuvosto tämän, nämä tärkeät ehdotukset saisi pian hyväksyttyä tällaisessa taloudellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, mikä meillä on tällä hetkellä. Tarvitaan lisää joustavuutta rakennerahastojen käyttöön. Alueet ovat tästä hyvin tietoisia. Toinen esimerkki Euroopan laajuisesta aloitteesta on, että olemme tehneet päätöksen uudesta mikroluottovälineestä 500 miljoonaa euroa. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia työttömille, jotka haluavat luoda pienyrityksen. Meidän on taas kerran lähdettävä liikkeelle solidarisuudesta, sen on oltava koko toiminnan pohjalla. Hyvät naiset ja herrat, hyvät alueiden komitean jäsenet, Euroopan parlamentin edustajat, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Kun puhun solidaisuudesta, tarkoitan jotain konkreettista. Eli juuri viime viikon lopulla saimme Irlannista oikein hyviä uutisia. Irlanti sanoi Euroopalle kyllä, hyvin selvästi kyllä. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että Irlannin kansan päätös oli myös selvä merkki siitä, että Irlanti on saanut hyötyä eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Irlannin kansa on tehnyt selväksi sen, että Euroopan unioni on hyvin tärkeä silloin, kun pyritään vastaamaan taloudelliseen kriisitilanteeseen. On selvää, että tällä hetkellä on puhuttava kriisistä, mutta jonain päivänä kriisi on vain eh, paha muisto. Ja kun tähän vaiheeseen päästään, meidän on oltava valmiita elpymisvaiheeseen. Siksi meidän pitää jo nyt valmistella tulevaisuutta. Ne poliittiset suuntaviitat, jotka esittelin muutama viikko sitten seuraavaa komissiota varten ja tietysti sen jälkeen, kun minut uudelleen valittiin, niin suuntaviivat ovat saaneet vahvistuksen Euroopan parlamentilta. Niin puhutaan Euroopasta 2020 vuoteen asti. Tarkoituksena on tehdä Euroopasta vihreä talous, tietotalous, talous kestävä talous sellainen, joka lähtee liikkeelle innovaatiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että on uudistettava 2010 jälkeen Lissabonin strategiaa. Alueiden komitea on juuri laatinut hyvin tärkeän eh, raportin, joka koskee tämän strategian tulevaisuutta. Teidän ajatuksenne ovat meille hyvin tärkeitä, sillä te ette ainoastaan hallinnoi rakennerahastoja, vaan te olette myös vastuussa tästä politiikasta, joka tulee yhteisen strategiamme kohteeksi, kun puhutaan innovaatiosta, liike-elämän toiminnasta, elinikäistä oppimisesta ja energiatehokkuudesta. Me tarvitsemme paikallisen ja aluetason sitoutumista asioihin. Meidän on tiedettävä, mitä mieltä olette, jotta voimme ottaa huomioon sen, myönteisen kokemuksen, mitä teillä on. Olemme hyvin tietoisia siitä, että 2010 jälkeinen Lissabonin strategia voi onnistua, mutta tämä kuitenkin riippuu teistä. Ja tämä tekee mahdollisesti sen, että päästään kriisistä eteenpäin ja pitää miettiä kunkin toimijan vastuuta ja tehtäviä. Meidän on saatava aikaiseksi sosiaalinen markkinatalous, joka ottaa huomioon ihmiset ja joka edistää eh, markkinataloutta ja myös kilpailua ja kehitystä. Tarvitsemme yhteiskuntaa, joka on innovatiivinen, joka edistää tiedettä ja tutkimusta, on otettava huomioon yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus sillä lailla, että todellakin edistetään elinikäistä oppimista ja luodaan eh, vihreitä työpaikkoja. Tämä onnistuu ainoastaan, jos kaksi ehtoa täyttyy. Ensimmäinen näistä on seuraava. Meidän on tehtävä todellista yhteistyötä. Poliittisessa suuntaviivassani sanoin, että me tarvitsemme kumppanuutta edistyksen hyväksi, jos haluamme huomioida kaikki haasteet, jotka meillä on edessämme meillä kaikilla toimielimillä, mutta myös kansallisilla ja paikallisilla ja alueellisilla toimijoilla. Tällöin on tehty yhteistyötä myös kansalaisyhteiskunnan kanssa, että päästäisiin samaan suuntaan eteenpäin. Puheenjohtaja Van den Brande on tästä hyvin tietoinen. Tätä en mainitsi vain siksi, että puhun teille täällä alueiden komiteassa tänään, vaan olen todellakin vakuuttunut siitä, että ainoastaan kun kumppanina tehdään töitä kaikilla päätöksenteon tasoilla. Ainoastaan silloin Euroopasta tulee se ha- hanke, josta olemme unelmoineet. Ja tämän mainitsin myös silloin, kun esittelin hankettani Euroopan parlamentin edessä. Ilman tätä kumppanuutta ei olisi voitu onnistua niin hyvin kuin nyt Irlannissa. Minä olin siellä, voin tämän teille mainita, olin Limerickissä esimerkiksi. Ja juuri siksi, että kyseessä ei ollut ainoastaan valtion asia, vaan siksi, että kaikki yhteiskunnan eri toimijat olivat mukana, niin siksi näin moni irlantilainen äänesti selvästi kyllä Euroopan puolesta. Mutta on toinenkin syy tai edetys sille, että pystytään nämä muutokset toteuttamaan. Tarvitaan uudenlaisia kestävän kasvun lähteitä. Ei pystytä kilpailemaan Intian ja Kiinan kaltaisten maiden kanssa perinteisiin välinein. Tarvitsemme uudenlaisia kasvun lähteitä. Esimerkiksi vihreä talous voi olla sellainen. Uudenlaisia energiamalleja tarvitaan ja uudenlaisia verkostoja, tulevaisuuden infrastruktuureja ja tekniikoita. Ja tässä on edessä nyt tämä toinen haaste, jonka mainitsin, eli ilmastonmuutoksen torjunta. Tässäkin Euroopan etusijalla. Tämä tekee selväksi sen, että me olemme poliittisesti hyvin sitoutuneita Eurooppa haluaa mennä eteenpäin, niin me olemme hyväksyneet Euroopan laajuisen toimintasuunnitelman, joka on esimerkkinä muulle maailmalle. Me eurooppalaiset olemme edistäneet kansainvälisiä neuvotteluja ja näin teemme jatkossakin. On hyvin tärkeää, että kumppanimme seuraavat perässä Yhdysvallat ja Japani ovat nopeuttaneet siirtymistään vähähiiliseen tietotalouteen. Tässä mennään oikeaan suuntaan, mutta meidän pitää jatkossakin pitää tämä ajatus keskiössä ja pitää nopeuttaa neuvotteluja. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan valtioiden on investoitava siihen, että jatkossakin ollaan kilpailukykyisiä maailman laajuisesti. Globalisaatio ei ole kestävyyden tai subsidiariteetin eh, vastakohta. Päinvastoin alueet ovat ne alueet, joilla voidaan edistää taloista toimintaa, työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja innovatiivisia järjestelmiä. Kohesiopolitiikan tavoitteena on nimenomaan eurooppalaisen solidaisuuden edistäminen niin, että annetaan lisävaltaa alueille ja vastataan näihin haasteisiin. Siksi tulin teille puhumaan tänään tänne, koska nyt on uusi sykli alkamassa seuraavat viisi vuotta ja hyvin selvästi luotan kohesio- aluepolitiikan tulevaisuuteen. Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä, kun lähdemme eh, määrittelemään Euroopan unionia. Kiitos paljon. Like Kiitoksia eh, puheenjohtaja Barrosulle en ainoastaan tästä puheesta, vaan myös siitä, että jo viisi vuotta olette aina ollut paikalla avoimilla päivillä. Ja nyt eh, Ruotsin puheenjohtajakauden edustaja Vaut Ulosson, varapääministeri. Olkaa hyvä. Mr. President, distinguished colleagues. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, alueiden komitean edustajat, hyvät naiset ja herrat. On todellakin kunnia olla täällä Ruotsin edustajana avaamassa näitä avoimia päiviä. Kyse on yhdestä peruspilarista koko Euroopan unionille. Minun täytyy valitettavasti lähteä varsin pian, koska avaamme siellä projektin, jolla pyritään edistämään naisten pienyrityksiä. Naisten yrittäjyys on todellakin tärkeä aihe ja uskon, että tästä voi tulla myös aluekehityksen moottori tulevaisuudessa. Täällä kaikkien jäsenvaltioiden edustajat äh, vaihtavat ajatuksia ja paljon voi syntyä tästä. Ja alueilla on paljon annettavaa Euroopalle kun pyritään löytämään vastauksia globaaleihin ongelmiin. Se, mitä te saatte tästä tapahtumasta, on myös tärkeää sille, että löydetään eurooppaisia vastauksia globaaleihin ongelmiin. Kuten muukin maailma, Eurooppa kärsii talouskriisin seurauksista. Samaan aikaan meidän täytyy löytää eh, globaali vastaus myös ilmastonmuutokseen, joka on yksi suurimmista uhista, joita ihmiskunta on kohdannut. Täytyy todeta, että meidän täytyy löytää päättäväiset vastaukset nopeasti. Tarvitaan eri tason toimia. Tarvitaan eh, tason toimia, Euroopan tason toimia, alueellisia toimia. Sekä eh, taloudellinen epävakaus että ilmastokriisi ovat nyt samanaikaisesti. Nyt meillä on mahdollisuus luoda talousmalli, joka hyödyntää mahdollisuuksia, jotta voidaan lyödä, luoda talouskasvua, eh, työpaikkoja. Ja samalla vasta ympäristöuhkiin. Euroopan täytyy olla johtoasemassa, kun taloutta muutetaan hiilitaloudellisempaan suuntaan. Meidän täytyy luoda hyvin harkittua politiikkaa ja kunnianhimoisia tavoitteita. Tarvitaan innovatiivisuutta, jotta voidaan hyödyntää taloutemme koko potentiaali ja voidaan hyödyntää voimavaramme tehokkaasti. Näin voimme lisätä vaurauttamme, hyvinvointiamme ja kilpailukykyämme, samalla kun vähennetään ympäristövaikutuksia ja ilmastovaikutuksia. Ilmasto- ja energiapaketti on todella hieno mahdollisuus siirtyä johtoasemaan, kun vastauksia etsitään. Se, että olisimme toiseksi parhaita, ei riitä. On hienoa havaita, että jo 30 prosenttia EUn kohesiopolitiikasta käytetään vihreän talouden edistämiseen – en epäile lainkaan, etteikö tämä tulisi jatkua näin ja itse asiassa vielä vahvistua. Tarvitaan myös kansallisia paikallisia vastauksia globaalin haasteisiin, sillä kansalaiset tarvitsevat työpaikkoja sekä kaupungista maaseudulla. Tämän vuoksi eh, jäsenvaltioilla ja alueilla tulee olla tärkeä asema EU:ssa erityisesti eh, koesion ja aluepolitiikassa. Jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän vastuuta talouskasvusta. Tarvitaan enemmän varoja ja tarvitaan myös parempaa koordinaatiota ja yhteistyötä eri tasojen välillä. Yksi tapa päästä tähän on yksinkertaistaa yhteisön eh, rahoituksen toteuttamista. Ja tähän juuri pyrimme puheenjohtajamaan. Minullakin on kokemusta aluetasolta ja olen hallinnoinut tällaisia ohjelmia. Ja olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy yksinkertaista toimenpanoa mahdollisimman paljon. Olen vakuuttunut siitä, että monet teistä ovat samaa mieltä asiasta. Uskon myös, että voimme päästä yhteisymmärrykseen siitä, että samaan aikaan meidän täytyy huolehtia perusperiaatteista, kun näitä varoja käytetään. Eli että EU-varoja täytyy käyttää järkevästi ja vastuullisesti. Koesiopolitiikan täytyy olla tärkeä osa, kun etsitään vastauksia globaaleihin haasteisiin. Tarvitaan koheesiopolitiikan ja Lissabonin tavoitteiden välistä yhteyttä. Koheesiopolitiikka on todellakin ollut menestyksekästä. Ja samaan aikaan voimavaroja on voitu käyttää paremmin ja tehokkaammin. Haluaisin myös sanoa, että on yhä selvempää, että kilpailukyky ja hyvinvointi EU:ssa riippuu siitä, että tajutaan kaikkien kansalaisten potentiaali ja edistetään tasavertaisia mahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Täytyy tukea myös PK-yrityksiä. Tämä on osa vastaustamme. Lissabonin Aasialistalla pyritään eh, naisten työllisyysasteen koottamiseen 70 prosenttia. Tämä on miltei saavutettu. Kaikilla saroilla ei ole oltu yhtä menestyksekkäitä. Tämä osoittaa, että tällä hetkellä koko väestön potentiaalia ei hyödynnetä täysipainoisesti. Joten todellakin, kun tulevaa politiikkaa muotoillaan, täytyy huolehtia koko väestöstä, jotta esimerkiksi pk-yritykset voivat luoda lisää kasvua. Täytyy ottaa huomioon kunkin alueen yksilölliset mahdollisuudet. Ja uskon, että avoimilla päivillä saatte paljon uusia ideoita, joita voidaan panna täytäntöön kotona. Mutta tietysti toimet täytyy aina sopeuttaa oman alueen tarpeisiin. Tarvitaan metodeja, joilla voidaan eh, havaita sekä vahvuudet että heikkoudet. Ja onkin todella tärkeää, että kuloisetkin eh, osuudet otetaan selvästi huomioon. Aina on eh, kuhunkin alueeseen liittyviä yksilöllisiä tekijöitä. Ruotsi puheenjohtajavaltiona on ottanut yhdeksi painopisteekseen eh, laajojen alueellisten ohjelmien ja strategioiden luomisen. Ensimmäinen tällaista strategioista on Itämeri-strategia, joka toivottavasti saa tukensa eh, kuun lopun Eurooppa-neuvostossa. Uskomme, että eh, makroalueisella tasolla voidaan löytää eh, paljon vastauksia. Toivottavasti tämä on yksi väline, jolla tekin löydätte vastauksia. Euroopan neuvosto, Euroopan neuvosto tukee myös Tonavan alueen strategian kehittämistä. Tämä voi toimia ei, eh, jonkinlaisena lähtökohtana uusille strategioille, jotta koko EU voi hyötyä. Tässä seminaarissa varmasti käsitellään näitä asioita monesta eri näkökulmasta tulevina päivinä. Ja jotta tämä voi olla menestyksekästä, Teidän panoksenne ja ajatuksenne ovat välttämättömiä. Makroalueellisten strategioiden eh, tulee lähteä siitä, että jotkin alueet haluavat tehdä yhteistyötä, jotta haasteisiin voidaan vastata. Tämä voisi olla väline sille, että koko unionin alueen potentiaali saadaan hyödynnettyä. Itämeri-strategia puuttuu ongelmiin, jotka liittyvät juuri tähän alueeseen. Itämeri on yksi saastuneimpia merialueita. Ja infrastruktuuri eh, on eh, yhä sellaista, että siitä näkyy, että alue oli pitkään jaettu. Nyt pyritään edistämään yhteistyötä eri alueiden ja eri sektoreiden välillä. Tavoitteena on parantaa Itämeren ympäristön tilaa ja lisätä eh, kilpailukykyä alueella. Jotta tähän, eh, jotta tähän päästään, täytyy parantaa alueen markkinoiden eh, toimintaa ja lisäinvestoinnit voivat todella tuoda tätä Itämeren aluetta lähemmäksi muuta EUta. Täytyy myös eh, investoida innovatiivisiin alueihin, muun muassa ilmasto- ja ympäristöalalla. pyritään hyödyntämään paremmin eh, olemassa olevat voimavarat eri järjestöjen välillä, jotta eh, tehokkuus lisääntyy. Me pyrimme interaktiivisuuteen, jotta saadaan mahdollisimman paljon tuloksia ilman, että tähän osoittaisiin lisävaroja. Meillä on visio Itämeren alueesta, jolla on vahva asema maailmanlaajuisesti monilla strategisilla aloilla. Itämeren alue pitäisi olla tunnettu ympäristöstään, resursseistaan, koulutuksestaan, liiketoimintaedellytyksistään. Hyvät naiset ja herrat, globaalit haasteet äh, vaativat vastauksia meiltä kaikilta. Meidän tulee olla avoimia uusille ideoille, unohtamatta menneiden sukupolvien oppimia asioita. Eli paljon vastauksia tarvitaan, mutta uskon, että niitä myös löydetään tämän viikon aikana. Eurooppalainen vastaus meidän haasteisimme vaatii meitä kaikkia. Paikallis- ja aluetasoa, kansallistasoa ja unionitasoa. Ja täytyy muistaa, että vaikeina aikoina tarvitaan johtajuutta. Mikäli Eurooppa haluaa olla eturintamassa – tarvitaan teidän kaikkien johtajuutta, jotta voidaan päästä ekotehokkaaseen talouteen, huolehtia yhteiskunnasta ja ilmastosta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia varapääministerille. Ja haluan kiittää sekä Barrosoa että Ulofsonia Tiedän, että heillä on kiireitä. He ovat lähdössä tänään lentokoneella. Mutta e, kuitenkin tänne jää tarpeeksi henkilöitä, jotta saadaan aikaan paneelikeskustelu. Ja tätä paneelikeskustelua johtaa Jackie Davis European Policy Centerista. Ja hän on aina ollut e, mukana mukana on hyvin tunnettuja henkilöitä, jotka tunnetaan myös menneiltä vuosilta. Mutta nyt on myös uusi vieras, Helma Oros, joka on Dresdenin kaupunginjohtaja, ja Loves Alvarez, Baskihallituksen johtaja. Hienoa, että olette saapuneet paikalle. Jackie, nyt luovutan puheenjohtajuuden sinun osaaviin käsiisi. Thank you very much indeed, Mrs. Hubner. I'm just giving time. Kiitos, Rova Hubner. Tässä annetaan hetki aikaa puhujen poistua paikalta, kuten Rova Hubner tässä sanoi. Meillä on tässä hyvin korkearvoisia puhujia. Hän jo mainitsi heidät, eli en lähde heitä enää luettelemaan, mutta meillä on tässä vähän tunti aikaa keskustella pyritään tekemään niin, että voimme saada teiltä mahdollisimman paljon panoksia ja vielä vastauksia paljon puhilta. Eli nyt ei tule sen enempää puheita, vaan mennään suoraan sitten keskusteluun kysymyksiin, jotka itse esitän paneelille ja sitten annan muille puheenvuoron ja panelisteille sanon, että eh, minä olen yhtä tiukka ajan suhteen silloin, kun annan puheenvuoron yleisölle kuin teidän osaltanne. Eli pidemmittä puheita me saimme jo paljon kuulla nyt puhujilta siitä, miten eh, kriisin ratkaisut lähtevät liikkeelle alueista toiminnasta. Ja nyt haluaisin kääntyä niiden puoleen, jotka täällä edustavat alueita. Minkälaisia kokemuksia teillä on tässä kriisissä? Ensinnäksi pääministeri Lopez, te Baskimaan edustana, edustatte hyvin vaurasta aluetta Espanjassa. Olette viime vuosina mukautuneet globalisaatioon, mutta on kolmassa sellainen vaara, että te voitte olla uhri nyt, kun lähdetään menemään alaspäin? Ja mitä teette, jotta panisitte vastaan tälle kehitykselle? No, buenas tardes. Kiitoksia ja oikein hyvää iltapäivää. Ö, olen täysin vakuuttunut siitä, että vastaus on ei. Me olemme kovasti ponnistelleet ö, sopeutuaksemme globaalin talouden vaatimuksiin ja nyt lähdemme mielestäni edullisemmasta asemasta. Nyt pystymme sopeutumaan äh, myös kriisiin, äh, joka sekin on globaali. 2020, äh, alueet 2020, eli tämä komission tutkimus osoittaa, että Baskimaa on Espanjan alueista kaikkein valmein vastaamaan niin talouskriisin haasteisiin kuin ilmastonmuutokseenkin Espanjassa. Kansalaisia on äh, noin kaksi miljoonaa ja PKT on 139 viisi verrattuna unionin äh, keskimäärään, joka siis on 100, ja meidän työttömyytemme on äh, vähäisempää kuin Espanjan keskimääräinen työttömyys, ja 26,5 eh, oli meidän eh, mm, investointitasemme eh, viime vuonna Euroopan unionissa tämä oli 18 ja myös muilta osin olemme olleet paremmassa asemassa kuin Euroopan keskimäärä. Miksi näin on? No ehkä tätä voisi hieman selittää teille. Paskimaa on Euroopan alue, joka on äärimmäisen kilpailukykyinen. Ja meidän itsemääräämisoikeutemme, autonomiamme antaa meille mahdollisuuden toimia. Paskihallitus voi tehdä ne poliittiset päätökset, jotka todella vaikuttavat kansalaisten elämään. 90 prosenttia kaikista päätöksistä tehdään meidän omas, omalla alueellamme, mitä tulee julkisiin menoihin ja niin edelleen. Ja tämän lisäksi Baskimaa voi tehdä itse päätöksiä myös verojen suhteen. Ja näin ollen me, meillä on myös resurssit toimia päätöstemme mukaan. Pari viikkoa sitten teimme päätöksen toimenpidepaketista, 400 miljoonaa euroa on tämän paketin arvo ja sen pohjalta pyrimme nyt vastaamaan kriisiin. Esimerkiksi luomme työpaikkoja julkisten investointien kautta ja näin luomme lisäarvoa koko alueellemme Samoin teollisuutemme ja yrittäjämme saavat tukea ja meidän tavoitteemme on se, että että yksikään yritys tai yrittäjä, jolla on mahdollisuudet, se, tulevaisuuden mahdollisuudet nyt kaatuisi tähän kriisiin, koska tämän jälkeen yrityksen uudelleenkäynnistäminen on hyvin hankalaa. Joten me olemme erittäin päättäväisesti pyrkineet tätä kriisiä torjumaan myös opetuksen ja koulutuksen kautta, myös tiedottamalla työ, työläisille ja kouluttamalla nuoriamme niin, että meillä olisi mahdollisimman mm, tasa-arvoinen ja solidaarinen yhteiskunta. Me todella käytämme resurssejamme myös sosiaalisiin palveluihin taataksemme sen, ettei yksikään kansalainen joutuisi äh, maksumieheksi tämän kriisin vuoksi. Kaikkein heikommassa asemassa olevat äh, ihmiset eivät saa joutua tällaisen talouskriisin maksumiehiksi. Minulla ei ole paljon aikaa, mutta voisin äh, todeta, että emme me yksin omaan tässä nyt torju kriisiä, vaan meidän täytyy samalla luoda paitsi uusi talousmalli, talouskasvua luova malli, myös uusi malli maallemme, näin voisi sanoa. Kyllähän helppoa rahaa voisi olla saatavilla esimerkiksi yksityistämällä ja niin edelleen, mutta nyt me todella pyrimme luomaan uuden pohjan määritelläksemme eh, kestävän ja solidaarisen eh, tulevaisuuden maallemme. Ja me uskomme, että näin eh, uudet talouskasvumallit, jotka eivät suinkaan pohjaudu, perustu spekulaatioihin ja lyhyen aikavälin voittoon, vaan todella pitkän aikavälin uusi energiamalli, jonka kautta voimme vahvistaa kestävyyttä ja omavaraisuutta ja yhdistellä tässä perinteisiä sekä uusia uusiutuvia energiamuotoja ja samalla pyrimme siihen, että hallinnollamme on kylliksi rahoitusta kaikkien näiden haasteiden toteuttamiseen. No niin, tässä varmaankin jo aika alkaa loppua, mutta me myös pyrimme sellaiseen sosiaalipolitiikkaan ja sellaisiin palveluihin, jotka olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kaikille kansalaisille. Ja pyrimme myös tukemaan työttömiämme ja, ja kouluttamaan heitä. E, ja paikallinen ja alueellinen kokemuksemme on aivan välttämätöntä voidaksemme määritellä tätä uutta uutta mallia, joka on kestävä ja solidaarinen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässä tuli esille hyvin paljon eri asioita. joihin voimme vielä palata keskustelussa. Minä haluaisin esittää nyt samantyyppisen kysymyksen. Dresden on silikoni Saksenin keskiössä, näin on sanottu, kun puhutaan siitä, että vihreä kasvu voisi olla tapa tästä kriisistä päästä. Haluaisin kysyä, miten kriisi on teihin vaikuttanut ja uskotteko, että tämä teidän menestyksen voi jatkua vai oletteko nyt erittäin erityisen haavoittuvassa asemassa? Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, aivan ensin kiittäisin sydämellisesti kutsusta ei ole mitenkään ilmeistä, että vieraana on täällä tänään kuntatason edustaja. Minä edustan täällä tuhansia ja taas tuhansia kuntia, sillä kunnat ja alueet, niissä toteutetaan kansalaisille kaikkein läheisempää politiikkaa ja siksi ja tämä vahvistuu Lissabonin puitteissa, joten siksi meillä on varmaan merkittävä rooli täällä tänään ja muutenkin. Lyhyesti tilanne Dresdenissä, osavaltion pääkaupungissa, on seuraava. Yritykset ovat aika hyvin kasassa. Joitain yksittäisiä ongelmia on. Te viittasitte Kremonin, eli siis tämä, ää, äh, tämä yksi yritys, tietotekniikka yritys, samoin meillä on autoteollisuutta, jolla on ollut ongelmia, mutta tilanne on suhteellisen vakaa ja me pyrimme kompensoimaan äh, tasa painottamaan tilannetta. Me olemme tehneet vuosien ajan eri yritysten kanssa yhteistyötä, samoin tutkimuslaitosten ja ää, äh, talousinstituuttien kanssa. Ja mm, jotta saataisiin myös uusia yrityksiä, esimerkiksi aurinkosähkön alalla ja näin ollen me olemme aika hyvässä tilanteessa kriisistä huolimattakin. Yksi merkittävä kulmakivitoiminnallemme on, tai tilanteellemme on se, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat paitsi Dresdenin alueella kaikkialla Itä-Saksassa aika hy- hyvällä pohjalla. Te varmaankin muistatte, että rauhanomaisen vallankumouksemme – jälkeen perustettiin lukuisia ja lukuisia pienyrityksiä ja tämä on todella kantanut hedelmää. Meidän yrityksemme ovat erittäin joustavia, ne ovat erittäin keveitä ja ne pystyvät reagoimaan muuttuviin tilanteisiin erittäin nopeasti. Ja se kyllä on kannattanut tätä hedelmää me kannamme tänä päivänä. Talouskehitys on viime vuosina ollut erittäin myönteistä. Äh, itse asiassa Dresden on, äh, on kaksi äh, suurta Saksan kaupunkia, jotka on tällä hetkellä, ovat tällä hetkellä velattomia. Dresden näistä toinen. Tämä on aika uutta. Varmaankin on realistista todeta, että Dresdenistä ei tule oman menestyksensä uhri. Kyllä kaupunki tulee myös tämän kriisin päihittämään. Meillä on erityisiä rakenteita myös mikroelektroniikan alalla, johon jo aiemminkin viittasin – alueella on kaiken kaikkiaan 40 000 työntekijää 1200 yrityksessä ja tutkimuskeskuksessa juuri mikroelektroniikan alalla. Näin on ollut jo vuosia. Tämä on todellinen klusteri joka on syntynyt viime vuosien aikana. Siellä luodaan hyvin paljon lisäarvoa ja tutkimus talous ja myös viranomaiset ovat verkostoituneet erinomaisella tavalla ja yhteistyö todella toimii. Yhteistyö on hyvä. Yksi esimerkki tästä on, on esimerkiksi se, että suuri kaupunki ja kaikki sen ympäristökunnat toimivat yhteistyössä. Näin myös jatkokoulutus on erittäin toimivaa. Markkinoita tutkitaan jatkuvasti esimerkiksi juuri aurinkosähkö, johon viittasin, mutta myös erilaiset muut uudet teknologiat. Ja kaikki tämä näkyy paitsi kaupungissamme ja alueella, se näkyy koko Saksin vapaa-valtion alueella ja koko liitto tasavallalla on erinomaisia tutkimusohjelmia, jotka luonnollisesti saavat tukea eurooppalaisistakin varoista. Me olemme hyvin menestyksekkäästi tätä kautta saaneet rahoitusta myös Dresdenissä ja tätä kautta vahvistaneet tutkimus- ja kehitysalaa entisestään. Pyrkimykseni on tehdä mahdollisimman selväksi, että olemme erittäin kiitollisia tässä. Viime päivien aikanahan Brysselistä on kuultu hyvin selviä sanoja avainteknologioiden tulevaisuudesta ja Tämä on tärkeä painopistealue tulevaisuudellemme, jos onnistumme siinä, että avainteknologiat saavat jatkossakin tukea koko Euroopan alueella, niin tämä johtaa erinomaiseen tilanteeseen ajatellen maailmanmarkkinoita, koska talouden, teollisuuden ja tutkimuksen kehitys ei ilman näitä avainteknologioita voi menestyä ja siksi myös tätä taistelua on käytävä. Thank you very much indeed, madam. Kiitos oikein paljon, rouva kaupunginjohtaja. Me saimme juuri kuulla nyt alueilla toimivien sanoja ja avoimien ovien päivien tarkoituksena on oppia toisiltamme toisten hyvistä kokemuksista ja sitä, miten pystytään kriisitilanteessa toimimaan. Ja nyt sitten kääntyisin niiden puhujien puolelle, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoronsa. Haluaisin kysyä, minkälaisia johtopäätöksiä voidaan Euroopan tasolla vetää näistä ajatuksista, mitä on kuultu. Komission jäsen, teiltä kysyisin ensiksi. Tässä on puhuttu lyhyen aikavälin tarpeista kun ajatellaan talouskriisiä, eli pitää olla joustavampi ja pitää panna kaikki nopeasti täytäntöön. Miten tämä voidaan voidaan yhdistää siihen, että tarvitaan eh, pitkän aikavälin eh, mahdollisuuksia ennakoida asioita. Pystytäänkö nämä saattamaan yhteen? Eh, Uskokseni joustavuutta ei tarvita ainoastaan lyhyellä tähtäimellä, vaan vielä enemmän pitkällä aikavälillä, sillä lyhyen aikavälin asioita on vaikea muuttaa, mutta pidemmällä aikavälillä kyllä voidaan huomioida nämä uudet tendenssit ja tämän puheenjohtajakin mainitsi, kun hän sanoi, että pitäisi ottaa alueet selvemmin mukaan Lissabonin prosessiin. Pitää huomioida alueiden ajatukset ja innovatiiviset lähestymistavat. Hän mainitsi sen, että Lissabonin strategiaan ei ole näin selvästi sitouduttu ja tämä on ongelma, joka pitää ratkaista. Ja sitten Ruoan varapääministeri mainitsi myös sen, että on tärkeää, että eri tahoilla asioihin panotaan eri tavoin, myös jos ajatellaan esimerkiksi Itämeren strategiaa. Eli ei tämä asia nyt liity ainoastaan lyhyen aikaväliin, vaan myös pitkään aikaväliin. Ja mitä muuta sitten voisin sanoa, olisi vähän eh, eh, nyt riskaabelia jättää huomatta se, mitä puheenjohtaja sanoi. En kuitenkaan voi välttämättä olla ihan samaa mieltä. Kyllä tämä on tarpeen, mutta voidaan ehkä mennä vähän pidemmälle vielä. On sanottava, että alueiden on oltava enemmän mukana, kun suunnitellaan resurssien käyttöä, mutta tarvitaan myös alueiden vastuuta jos annetaan enemmän valtaa alueille, niin niiden pitää myös enemmän kertoa toiminnastaan ja kantaa selvemmin vastuuta tekemisistään niin, että rahoituskuri ja verokuri toimii ja toteutuu. Tiedämme, että rakenne- ja kohesiorahastoja käytetään niin, että sielläkin on väärinkäytöksiä joskus. Eli haluaisin nyt korostaa sitä, että tarvitaan selvää talouskuria ja että rahat käytetään oikein. Hübner. Kiitos. Ja sitten Rova Hunner, kun te olitte alueasioista vastaava komission jäsen, niin te jo pyritte yksinkertaistamaan näitä menettelyjä, erityisesti talouskriisin alun jälkeen. Jos huomioidaan se, mitä komissio juuri sanoi, että pitää saada tasapaino aikaiseksi eh, tämän vastuullisuuden ja yksinkertaisuuden välille. Onko tässä tehty jo tarpeeksi vai ehkä te nyt tässä uudessa tehtävässä Euroopan parlamentissa asioita ajatte vielä enemmän? Minusta kyseessä on eh, pitkän aikavälin projekti, johon on vasta ryhdytty. Meillä on kuitenkin lainsäädäntövälineitä, joita voidaan käyttää. Vanhimmat teistä varmasti muistavat, että yksinkertaistamisen tarpeesta on puhuttu jo pitkään. E, kysymys on siitä, kuinka taloutta voidaan muuttaa. E, toimielinten kesken sopu on saatu aikaiseksi enkä usko, että tämä olisi ollut yhtä helppoa ilman e, tätä kriisiä. Kuten täällä on sanottu, kysymys ei ole ainoastaan siitä, että politiikka olisi yksinkertaistettu, e, vaan e, on myös suunnattu uudelleen rahoitusta. Ja kysymys on aivan luonnollisesti pitkän aikavälin rahoituksesta – ja tarvitaan myös ohjelmia, joilla on taustallaan kehitysstrategioita paikallisella alueella ja kansallisella tasolla. Kysymys on politiikasta, jonka potentiaali voidaan hyödyntää kriisin aikana. Mutta tätä ei voi erottaa pitkän aikavälin kestävästä kehityksestä kriisi päättyy onnellisesti ainoastaan, mikäli hyödynnämme tätä mahdollisuutta ja investoimme, aivan kuten täällä eh, jo eh, kaupunginjohtaja Lopes, eh, anteeksi, pääministeri Lopes sanoi. Eli tässä kysymys on juuri toimista, jotka sopivat erinomaisesti tämänhetkisiin ongelmiin joten tarvitaan strategista lähestymistapaa. Kysymys ei ole, että tässä korvattaisiin yksityisiä sijoituksia, vaan itse asiassa suunnataan niitä. Kysymys on pitkän aikavälin rahoitusvälineestä, jonka avulla eh, voidaan eh, selvitä kriisistä, sillä kriisi on myös rahoituskriisi. Pankit eivät anna luottoa saman tapaan kuin ennen, vaan parantelevat taseitaan joten e, täytyy huolehtia siitä, että pääoma on saatavilla. Joten varmasti tästä politiikasta voi olla hyötyä, e, kun Eurooppa etsii tietä ulos kriisistä. There we are. I'm in business. No niin, ehkä minua nyt kuulette, vaikka tämä mikrofoni hyvin toimii. This one tämä toinen mikrofoni toimii paremmin. Hyvä. Te sanoitte aikaisemmin, puheenjohtaja, että kukaan ei lähde taloa katosta rakentamaan, mutta viime aikoina tiedotusvälineissä on erityisesti puhuttu katosta, eli G20 ja muista kansallisista foorumeista. Mitä mieltä olette, minkälainen yhteys on näiden kansainvälisten keskustelujen välillä? Kohta puhutaan ilmastonmuutoksesta siis näiden ja sitten alueisen tason välistä yhteydestä. Onko näitä yhteyksiä tarpeeksi, kun täällä on kuultu kaikkia tätä? Miten voidaan ottaa huomioon käytäntö kansallisella tasolla? Uh, niin, on jo edistysaskel, kun otetaan huomioon alueellisen ja paikallisen tason edustajat, mutta tämä ei riitä. Yhä vielä toimitaan liikaa ylhäältä alas ei niinkään alhaalta ylös. Tämä ei ole ainoastaan instituutioista teoriaa, kun me katsomme lyhyttä aikaväliä, niin olemme tietoisia siitä, että paikallisiin toimijoihin talouskriisi vaikuttaa kovasti. Minä aina toistan, että kolmas osa julkistaa menoista tapahtuu alueella ja paikallisella tasolla, kaksi kolmasosaa investoinnista tällä tasolla. Eli lisää esimerkkejä tuskin tarvittaneen. On selvää, että jotta päästään globaaleihin tavoitteisiin, tarvitsemme parempaa yhteistyötä paikallisen ja alueellisen tason toimijoiden kanssa. Ja jotta näihin haasteisiin voidaan vastata ja tavoitteisiin päästä, meidän on huomioitava tämä valitseva tilanne. Niin kuin hetki sitten sanoin, kohesio politiikka on tärkein väline, kun tavoitteisiin pyritään. Tämän haluan tehdä hyvin selväksi. Kohesiopolitiikan on liitettävä kaikkiin alueisiin. Ja sitten toinen seikka on, että eri ohjelmat unionissa ovat liikaa sirpaloituneita. On hyvä harkita 2010 jälkeistä Lissabonin strategiaa, mutta pitää myös miettiä sitä, miten se liittyy muihin unionin hankkeisiin. Jos ajatellaan innovaatiota, joka on näiden päivien tärkeä aihe, missä asemassa innovaatio on tutkimuslaitoksissa, Eli silloin kun todellakin pyritään pääsemään eteenpäin. Ei saa unohtaa talousarviota ja sen läpikäyntiä. Ei tämä ole tarkoittu ainoastaan alueiden komitea varten, vaan sitä tarvitaan nimenomaan kansalaisten takia. Tämä ei ole ainoastaan mikään instituutioinen asia, vaan kun katsomme sopimuksia ja nyt on mukava nähdä, että ystäväni Van Nistelrooy paikalla ja muutkin Euroopan parlamentista. On todella hienoa, että Euroopan parlamentille tulee lisää valtaa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja näin toimii elin rakenne tulee koherentimmaksi, mutta haluaisin korostaa sitä, että emme me sopimusta vastaan toimi sanoissamme, että kaikki tarvitsevat kumppanuutta. Ja haluaisin korostaa sitä, että kyseessä ei ole pelkkä teoria. Kun katson esimerkiksi, mitä Kotek ja Ekos jaostomme ovat tehneet viime vuosina, kun pyritään löytämään tällaisia pragmaattisia ratkaisuja. Minä tässä sanoin juuri puheenjohtaja Barrosolle, että jos otatte mukaan taloudelliset ja eh, anteeksi, paikalliset ja alueelliset toimijat, niin sitten pääsette paremmin eteenpäin. Vain vähemmistö oli menossa äänestämään. Meidän pitää tehdä selväksi se, että kaikkien on pystyttävä tasapuolisesti toimimaan. Ei pidä vastustaa toisiamme. Open it up. Kiitos ja nyt sitten kysymyksiä teiltä kaikilta. Olen hyvin tiukka täällä. On paljon puhujaa. Aika moni on jo pyytänyt puheenvuoroa. Ja varmasti moni muukin haluaa vielä sen käyttää. Siksi pyytäisin, että puistee korkeintaan minuutin. Ja ehkä minä otan huumilta vielä nuijan käteen, ehkä en, mutta ennen kuin annan puheenvuoron niille, jotka ovat sitä pyytäneet, haluaisin, että muutkin, jotka haluavat puhua, laittaisivat kätensä ylös, jos he haluavat. Eli siis lähdetään listalta. Ensin yksi ja sitten yksi sieltä edestäni. Mercedes Bresso, Piemonte-alueen johtaja, olkaa hyvä. Grazie. Ehm, Kiitoksia. Täällä on jo muistutettukin siitä, että talouskriisin aikana kansalaiset kääntyvät aivan ensimmäiseksi paikallis- ja aluetason edustajiensa puoleen ja pyytävät näiltä tukea. Minun oma alueeni on ryhtynyt poikkeuksellisiin toimiin investointien tukemiseksi, erityisesti uusiutuvien energialähteiden kestävän liikkuvuuden sekä luonnollisesti myös yritysten ja kansalaisten tukemiseksi kriisissä. Olisin mielelläni halunnut kuulla komission jäseneltä vielä lisää joustavuuteen liittyen, mitä siis tulee yhteisrahoitukseen ja rahaston varojen käyttöön. Tällä hetkellä hän on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan vaikkapa työttömien koulutushankkeiden tukemista tai uusien työpaikkojen luomista vaikkapa vihreän talouden alalla. Ja sitten vielä toinen asia. Korostaisin että jatkossakin euroalueita tulisi Mm, tukea, siis rajat ylittävää yhteistyötä. Valitettavasti monet valtiot vielä ovat hiukan jälkijunassa, joten kyllä mielestäni meidän täytyy vielä tehdä jotain rajat ylittävän yhteistyön tukemiseksi. Tätä kaikkea tulisi vielä nopeuttaa, pitäisimme sitä tärkeänä. Kiitos sitten yksi henkilö sieltä, joka oli etukäteen pyytänyt puheenvuoroa. Niin, olkaa hyvä. Eh, Hyvää iltapäivää. de la Torre, Málaga. <clears throat> Minä olen Malagan kaupunginjohtaja. Meillä on Malagassa kuusisataa 000 kansalaista. Meitä on täällä neljä eh, paikalla ja edustamme 8000 eurooppalaista eh, espanjalaista kunta-alueiden komiteassa katsomme, että subsidiariteettiperiaatetta täytyy todella kunnioittaa aivan täysin. On maita, mm, erityisesti Espanjasta voin todeta, että näin ei ole. Joulukuussa tulee 31 vuotta siitä, kun sovittiin subsidiariteettiperiaatteesta ja herra Lopes Baskimaan presidentti äh, toi meille äh, hyviä esimerkkejä, mutta tänä aikana ei ole tehty yhtään mitään siitä, että aluetasolta olisi siirretty paikallistasolle toimivaltaa. Aluetaso on Espanjassa saanut hyvin paljon valtaa äh, valtiolta, mutta tämä ei ole siirtynyt paikallistasolle. Me voisimme esimerkiksi sosiaalipolitiikan tai ma- maahanmuuttopolitiikan tai työllisyyspolitiikan suhteen eh, tehdä hyvin paljon. Meillä on 26-28 prosenttia työttömyyttä ja subsidiariteettiperiaatetta soveltamalla eh, voisimme toimia entistä paremmin. Me pyrimme esimerkiksi torjumaan työllisyyttä. Juu, juu, minä lopettelen ihan kohta. Ja tiedottaa ja, ja, ja taistellaan ilmastonmuutosta vastaan ja rakentaa ja niin edelleen. Me olemme tehneet hyvin paljon, mutta mutta olemme tehneet asioita, eh, jotka itse asiassa eivät ole meidän toimivallassamme, koska ihmiset pyytävät meitä toimimaan aktiivisesti ja olemaan aktiivisia, ja me vaadimme, että subsidiariteettiperiaatetta kunnioitetaan kaikkialla Euroopassa. Thank you very much. We'll come back. Kiitos. Paneeli. Puhujat voivat vielä tähän asiaan palata. Sitten vielä listalta toinen henkilö, Konstans Krell, Meppi, olkaa hyvä. Kiitos, täällä minä olen. Haluaisin äh, Euroopan parlamentin aluevaliokunnan nimissä kiittää näistä alustuksista, joita olemme kuulleet. Minulla olisi kysymys komissiolle. Kuinka monta miljoonaa euroa on jo maksettu? sovittu uuden menettelyn pohjalta, siis nopeutetun menettelyn pohjalta. Euroopan parlamenttihan oli mukana siinä, että tämä asia saatiin mahdollisimman nopeasti käytökseen. Siis montako operationaalista ohjelmaa eri alueilta on jo komission tiedossa, esimerkiksi sosiaalirakentamishankkeita ja niin edelleen. Ja erityisesti montako hanketta on jo hyväksytty. Me olemme kuulleet kahden erinomaisen alueen, Baskimaan ja Dresdenin. Dresden on muuten minun osavaltioni pääkaupunki, esimerkit. Ja olisin ollut hyvin iloinen, jos molemmat alueet olisivat tehneet selväksi, että tämä kehitys suuri, joka on hyvin menestyksekästä, on tullut Euroopan unionin kohesiopolitiikan avulla. Jos aktiivisesti viesti ja myös tiedotusvälineissä kerrotaan siitä, että Euroopan unioni on ollut tässä taustalla, niin ehkäpä <laughs> ihmiset lähtevät vaaliurnille seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa joka innokkaammin kuin 30 prosenttia viimeksi. Eli meidän tulisi myös mainostaa tätä toimintaamme ja tehdä selväksi se, että täällä todella tehdään työtä kansalaisten puolesta. Kiitos. Minä annan paneeli puhujille mahdollisuuden kohtaa esittää kiitoksensa teille, mutta ensin pari lisäkysymystä. Joku, joka ei ole ennakkoon pyytänyt puheenvuoroa. Nyt ihan sieltä takaa. Ε, eh, είμαι από την Ελλάδα. Ε, βάζω ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Kiitoksia. Haluaisin nostaa esiin hyvin tärkeän asian me olemme investoineet hyvin paljon maataloustuotteisiin, mutta meillä on paitsi Kreikassa myös muissa Euroopan maissa tähän liittyviä riskejä, koska näitä investointeja on osittain tehty myös ähm, äh, eri ohjelmien avulla – ja näin siis subventoiden. Ja nyt emme tiedä, miten tästä jatketaan eteenpäin. Olemme keskustelleet esimerkiksi italialaisten ja espanjalaisten kollegojen kanssa ja nyt näyttää siltä, että hanat on suljettu. Joten aika tärkeää olisi nyt tietää, miten saamme aikaan kannustimia voidaksemme ostaa esimerkiksi laitteita, jotka jotka lisäisivät meidän ähm, tuottavuuttemme vaikkapa luomutuotteiden osalta. Eli äh, meille tuodaan äh, kolmansista maista tuotteita, jotka ovat äh, kuin muovia verrattuna omiimme, sen sijaan, että tuottaisiin meitä. Um, I'd like to ask... Kiitos oikein paljon. sitten Flo Kluglas, joka on Liverpoolin kaupungin valtuustosta. Ai, hän ei olekaan enää tällä paikalla tällä hetkellä Paul Donahue, Kerry Countin neuvostosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi oman ryhmän puolesta. Olen Irlannista ja haluaisinkin hieman kommentoida tätä viikonlopun äänestystulosta. Tämä äänestystulos on selvä merkki siitä, että haluamme olla Euroopan sydämessä ja näemme tulevaisuutemme Euroopan unionissa. Kampanja oli kuitenkin hyvin tiukka. Tietoa puuttui valtavasti siitä, mitä Brysselissä tapahtui ja miten menettelytavat oikein toimivat jatkossa. Eli todellakin vaadittaisin sitä, että Euroopan unioni kuuntelisi kansalaisiaan eri alueilla. Näin todella voidaan vaikuttaa asioihin ja e, saadaan tukea eri jäsenvaltioissa. Kun irlantilaiset eivät tienneet, mikä oli tilanne, he äänestivät vastaan. Kun tietoa saatiin, niin tulos oli vakuuttava kyllä. Voin todellakin sanoa, että e, Brysselin ja kansalaisten välillä on valtava tiedotuskuilu, herra komissaari. Ja kun kansalaiset eivät tiedä asioista, niin asennekin on kielteinen. Jos te todellakin tajuatte, että e, tällainen tietoiskuilu on, niin ehkäpä komissio voisi todellakin puuttua siihen. Kiitoksia. Kiitos todella. Tämä oli hyvin relevantti kysymys muillekin puhujille. Ja sitten Sean Kelly, MEP. I'll stand up. Nouse nyt seisomaan. Kiitos. Minä olen samalta alueelta kuin edellinen puhuja Dönahjo, mutta minä itse olen meppi ja haluaisin kiittää Van der Brandtia ja puheenjohtaja Barrosa näistä mm, kauniista sanoista. He kiittivät Irlantia, mutta minä haluaisin kiittää Eurooppaa, sillä ilman teidän tukeanne ja vakuuksianne tämä äänestys olisi taas saanut kielteisen tuloksen. Puheenjohtaja tuli äskettäin meille lupaamaan tukea telkkatyöntekijöille, jotka olivat menettäneet työpaikkaansa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Eurooppa pystyy tekemään Irlannin hyväksi, mutta voidaan sanoa, että valitettavasti kävi niin, että Irlanti oli köyhä alue, siitä tuli melko Vaurasalue EUn tuella, mutta talouskriisi on vienyt meitä taas taaksepäin. Näin on varmasti käynyt muillakin alueilla Euroopassa. Ja jos tämä huomioidaan, niin onko komissio ajatellut, että muutettaisiin näitä alueiden eh, luokittelukriteereitä esimerkiksi Etelä-Irlantiin, että päästäisiin taas nousemaan tikapuita ylös? Kiitos. Palaan taas paneelipuhujiin. Lisää puheenvuoroja kyllä annan. Niitä on pyydetty. Muutkin saavat mahdollisuuden, mutta nyt annamme panelisteille mahdollisuuden. Eli pyytäisin nyt puhujia täältä valikoimaan, mihin kysymyksiin haluat vastata. Näin voidaan ottaa sitten toinen kysymys. Kierros. En tiedä, halusiko Baski maan pääministeri vai Dresdenin kaupunginjohtaja puhua. Kiitoksia. No, pari kysymyksen ehkä vastaus. Ensinnäkin äh, Euroopan unionin vaikutusalueisiimme, <laughs> sen vaikutus on ollut äh, aivan perustavanlaatuinen äh, esimerkiksi 80-luvun vauraudellemme tai vaurastuksellemme. Meillä oli 80-luvulla valtava kriisi, mutta me pääsimme tästä kriisistä monipuolistamalla tuotantoamme ja meidän hyvin köyhät alueemme eurooppalaisten varojen ansiosta lähtivät nousuun. Ja minä olen erittäin eurooppalaismielinen koska, ja monet muut, koska olemme voineet omin silmin nähdä, että Eurooppa, jolla on resursseja, jolla on toimivaltaa, todella saa aikaiseksi suuria muutoksia. Siksi se on aivan välttämätöntä. Ja kun meidän on oltava tietoisia Euroopan talousarvion <laughs> pienuudesta, sehän on hyvin vaatimaton, niin kuitenkin tätä kautta saadaan toteutettua toimia, jotka tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa. Heikot alueet ja Äh, heikossa asemassa äh, olevat saavat todella tukea äh, voidakseen ratkaista ongelmansa ja saavat näin vastauksia tarpeisiinsa. Joten mielestäni näitä resursseja, eurooppalaisia rahoja täytyy ohjata erityisesti niille ihmisille ja alueille, jotka ovat heikoimmassa, asue, al, heikoimmassa asemassa ja juuri rajat ylittävän yhteistyön avulla saadaan tämä, tämä yhteistyö todella kukkimaan. Malagan kaupunginjohtajalle toteaisin, että olen todellinen subsidiariteetin tukija ja kyllä tätä kaikkea täytyisi rationalisoida. Ja toimivalta jako, poliittisen toimivallan jako, sen on tapahduttava tehokkuuden ja, ja rationaalisuuden pohjalta, mutta tilanne Espanjassa ei ole homogeeninen. On äh, sellaisia autonomisia alueita, jotka eivät ehkä ole alaspäin äh, jakaneet näitä toimivaltuuksia, toimivaltuuksia. Äh, ja on aivan totta, että kuntataso on tietenkin ensimmäinen ikkuna kohti kansalaisia ja aluehallinnon on kuunneltava eh, kuntatasoa huomattavasti entistä paremmin ja on myös taattava eh, tarpeelliset varat eh, kunnille, jotta ne voivat todella vastata niiden haasteisiin. Kiitos. Haluanko Rova kaupunginjohtaja lisätä tähän jotain? No niin, ehkä vielä euroalue aiheeseen. Tähän voisin vastata. Olette täysin oikeassa. Tämä koskee myös minun vastuualuettani. Juuri Saksissa meillä on kaksikin ulkorajaa, tai siis maan rajaa Tsekkiin ja Puolaan. Ja on aivan totta, että meidän täytyy käyttää rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia entistä paremmin hyväksemme. Teemmekin jo näin hyvin laajalti. Mutta voidaksemme todeta, että kokonaiset alueet osallistuisivat niin näissä kolmessa maissa kolmessa maassa kuin vielä laajemmaltikin ja että tämä vaikuttaisi kaikkialle, niin on tietenkin haaste, mutta tällaisia mallialueita mielestäni tulisi tulisi käyttää ja, ja käyttää näitä asioita hyödyksi. Kollegalleni Malagassa voisin tunnustaa, että, ja teen kai tämän hiukan selväksi tuossa alkupuheenvuorossanikin, että ihan totta on, että paikan päällähän sitä politiikkaa tehdään ja voisin hyvin kuvitella, että toimivaltaa olisi enemmänkin, mutta esimerkiksi Saksan osalta ja Saksin osavaltion osalta voisin sanoa, että viime vuosien aikana olemme saaneet aika paljon toimivaltaa ja niin vapaavaltion kuin liittovaltionkin tason kanssa yhteistyö toimii oikein hyvin. Edustaja Krellille toteaisin, että olen samaa mieltä kanssanne, mutta eivät yksittäiset henkilöt tätä viestiä kovin pitkälle voi viedä. Tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Toki meillä on moniakin päivittäisiä mahdollisuuksia joita meidän tulisi käyttää, joita varmasti käytämmekin, enkä ole ollenkaan eri mieltä kanssanne. Juuri Saksassa ja Saksissa mielestäni on mulloinkin kuin Saksan puheenjohtajakauden aikana tehty hyvin selväksi, miten tärkeä Euroopan unioni on Saksalle ja miten tärkeitä Euroopan unionin apurakenteet, tukirakenteet sekä rahoitus ovat. Pyyntöni Euroopan unionille tässä yhteydessä olisi ehkä seuraava. Purkakaa byrokratiaa, yksinkertaistakaa byrokratian entisestään. Tohtori Stoiber on tehnyt tästä tutkimuksen, joka julkaistiin ihan viime päivinä. Ja tämä on todellinen ongelma yrityksille, koordinointikeskuksille, mutta myös julkiselle puolelle. Jos saisimme tähän asiaan helpotusta, niin tilanne olisi vieläkin parempi. No, Kiitos komission jäsen. Teille osoitettiin kaksi kolme kysymystä tämä tietovaje, mutta sitten myös tämä yhteisrahoituskysymys, joka on hyvin hankala juuri tällä hetkellä. Ja tämä on mielenkiintoinen siksi, että verosyistä rahoituksen antaminen on vaikeaa. Mihin tämä menee? Kiitoksia. Nämä olivat todellakin niin tarkkoja kysymyksiä. Ja komissiolla on kaksi toimenpidepakettia, joilla pyritään yksinkertaistamaan eh, toimintaa ja myös eh, helpottamaan Euroopan aluekehitysrahaston ja koesiorahaston varojen käyttöä. Ensinnäkin ennakkomaksut, eli rahoitusta on saatavilla nopeammin. Ja lisäksi ähm, jäsenvaltiot ovat saaneet 6,25 miljardia euroa ylimääräistä rahoitusta opetusaikataulussa tänä vuonna projekteja eh, on eh, hyväksytty nopeammin kuin aiemmin. Ja eh, suurten projektien kynnystä on nostettu. koska niitä pitää tarkastella lähemmin. Eli näin on tuettu kohesiopolitiikkaa komissio on tehnyt myös toisen ehdotuksen. Eli 50 prosenttia yhteisrahoitukselle, mutta jäsenvaltiot ovat kritisoineet sitä ja nyt etsimme muita mahdollisuuksia. Tämä koskee siis sosiaalirahastoa ja rakennerahastoja. Sitten vielä tähän tiedotuskuiluun tai puutteeseen. Me emme voi ottaa kokonaan vastuuta jäsenvaltioilta, hallituksilta, alue- ja paikallisviranomaisilta tai eh, viestimiltä tai tunnetuilta henkilöiltä – tästä asiasta, sillä Eurooppa ei ole ainoastaan komissaarin asia, vaan kaikki meidän asia. Joten tiedotus vajetta varmasti on, mutta komissio ei voi yksin siihen vastata, vaan kaikkien toimijoiden pitää tulla mukaan. Sitten vielä nämä eh, kelpoisuuskriteerit. Tässä ei ole mitään eh, muutosta, vaan nämä eh, pysyvät voimassa myöskin Iranin suhteen 2013 asti. Kiitos sinun tästä sanoista, Rova Kaksi pientä asiaa. Kun tässä istun Patsi Lopesin vieressä, haluaisin sanoa, että Baskimaa on myös löytänyt oman tiensä. Se on hyvin erityislaatuinen, omanlaatuinen ja sen takia Baskiman kehitys selittyy tällä. Moni alue vielä miettii sitä, miten omasta alueesta voisi tehdä mielenkiintoisen ja silloin kun teillä Guggenheim museota suunniteltiin monta vuotta sitten, niin kaikki eivät ole ihan varmoja siitä, mihin tämä voisi johtaa. Jos ajatellaan kuitenkin alueen imagoa, niin voimme vetää puolemme ihmisiä ja ainoastaan ihmisiä, jotka haluavat sinne asuttua asumaan, vaan myös yrityksiä. Ja siksi me puhuimme viime vuonna, Euroopan parlamenttikin oli tässä sama mieltä, että pitää pyrkiä houkutteleviksi paikallisella tasolla. Ja sitten toinen asia on tämä tiedon puute. Tämä on Euroopan unionin krooninen tauti mielestäni, sillä minusta tuntuu, että jo vuosikymmeniä on tästä samasta asiasta puhuttu ja yhä vielä aihe on esillä. Eikä itse asiassa ole saatu paikallisia toimijoita mukaan keskustelemaan Euroopasta. Ei ainoastaan syyttää Eurooppaa, vaan pitää myös olla keskustelussa mukana. Yleensä ihmiset vain ottavat yhteyttä johonkin henkilöön, joka tuntee Eurooppa-asioita, joka on siellä nyt ja ehkä myöhemminkin, mutta kuitenkin sitten jatketaan soimaamista. Tämähän on oikein mieleistä Euroopassa, jos ei oteta mukaan paikallisia toimijoita, niin tiedon puute ongelmaa tuskin pystytään ratkaisemaan. Subsidiariteetista lyhyesti tehän tiedätte, että se on sellainen asia, joka kuuluu kansalliseen toimivaltaan Euroopan unionin poliittisessa rakenteessa meillä on hyvin paljon erilaisia poliittisia ratkaisuja Euroopan unionin sisällä. Mutta jos ajatellaan kohesiopolitiikkaa, niin viime vuosien aikana meillä on strateginen lähestymistapa, ja me pystyneet hajauttamaan politiikkaa selvästi. Eli Dresdenin kaltaiset kaupungit toimivat ja pienetkin kaupungit pystyvät laatimaan omat kehitysstrategiansa ja hakemaan varoja subsidiariteetti on otettava mukaan kaikkeelle politiikkaan, mutta teidän pitää sitten kansallisesti lopullisesti tehdä päätökset, mutta kuitenkin paikallinen taso tarvitaan mukaan soltaan kriisistä eteenpäin. Anne Brand. Kaupunginjohtaja nosti esiin tässä hyvin tärkeän seikan. Varmastikin muistaa Margaret Thatcherin puhe siitä, että päätöksenteko ei kuulu Brysseliin vaan Lontooseen. Ja tässä on eh, periaatteen rajat. Minä kannatan todellakin sitä, että eh, toimijoiden välillä tutkitaan, eh, mihin toimivalta kuuluu, ja kaupunginjohtajillekin kuuluu valtaa. Kaupunginjohtajat ovat pohtineet ilmastokysymyksiä ja energiaa. Ja tällainen elin on erinomainen esimerkki siitä, kuinka paikallisella tasolla voidaan toimia. Sillä itse asiassa tällä tasolla joudutaan eh, selviämään 70 prosentista ilmastonmuutoksen eh, seurauksista. Ja sitten Kreen kysymykseen. Eli eh, se, kuinka tiedotamme, meidän täytyy tiedottaa siitä, mitä on saatu mistäkin – meillä on monia ongelmia, muun muassa rakenteiden ongelma. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että annetaan jokin tiedonanto, esimerkiksi neuvoston tai komission e, e, suunnasta, vaan meidän täytyy olla e, selvempi tieto siitä, että mikä tulee mistäkin. voidaan myös hyödyntää Euroopan unionia tai kuvata se esimerkiksi eh, autona. Eli eh, komissio on komissio ja polttoaine on parlamentti. Mutta jotta eh, auto voi liikkua, tarvitaan renkaita, jotka ovat maan pinnalla. Ja tähän tarvitaan juuri, juuri alue- ja paikallisviranomaisia. Joten tämä ei ole ainoastaan yksi osa tätä projektia, vaan myöskin ehdoton edellytys sille, että eh, voimme liikkua nopeasti. Ja sitten vielä viimeinen seikka. Eli se, kuinka eh, joustavoitamme rakenteita, ja, niin eh, nostaisin esiin sen, mitä on jo sanottu, että jokainen kaupunki ja jokainen alue on tilanteessa, jossa on ainakin jotain etuja ja jotain vahvuuksia. Ja täytyy yhdistää näitä ja hyödyntää vahvuuksia ja näin voidaan saada asiat parempalle, paremmalle tolalle. Kiitos. Tässä on enää noin 10 minuuttia aikaa. 5-6 puhujaa on jo pitänyt puheenvuoron. Eli ensin annan heille mahdollisuuden, jos he ovat todella lyhytsanaisia, niin sitten vielä panelistit voivat vastata. Michael Schneider, Saksin Anhaltin valtiosihteeri. Kiitoksia eh, siitä, että saan EPP-ryhmän nimissä alueiden komiteasta puheenvuoron. Olen minäkin iloinen Irlannin kansanäänestyksen tuloksesta, mutta epäilen kyllä sitä, että tämä äänestystulos johtuisi eh, paremmasta tiedottamisesta. Kyllä, tämä aihe, globaali kriisi, alueellinen vastaus mielestäni on hyvä otsikko. Meillä on yhteinen kriisi, mutta tämä kriisi vaikuttaa eri tavoin eri alueisiin, vahvoihin alueisiin toisin kuin heikkoihin alueisiin. Ja näin ollen alueessa on löydettävä myös erilaisia vastauksia. Ja tähän alueet tarvitsevat toimivaltaa. Eli eri tasojen hallintojärjestelmää on vahvistettava entisestään. Rova Hybner, olette oikeassa, viime vuosina on edistetty, mutta palkan äh, raportti esimerkiksi tekee hyvin selväksi sen, että paljon on vielä tehtävää. Meillä on yhteiset eurooppalaiset tavoitteet, mutta alueet tarvitsevat joustavuutta vastatakseen näihin tai päästäkseen näihin tavoitteisiin. Tämä oli ensimmäinen kohtani ja toinen kohtani. Niin Sosiaalinen kohesio nostettiin täällä hyvin voimakkaasti esiin. Hyvä niin, ja kyllähän ihmistä tulee huolehtia. Mutta kun katsoo esimerkiksi sosiaalirahastoa ja heikossa asemassa olevaa aluetta, kuten omaa alueeni, itäisessä Saksassa me käytämme sosiaalirahastoa esimerkiksi työntekijöiden jatkokouluttamiseen, mutta työntekijämme joutuvat lähtemään toisaalle työnhakuun ja näin heikentävät demografista tilannetta alueellamme entisestään. Kun ajatellaan kohesiopolitiikan alkuperäistä tavoitetta, niin eikö meidän tulisi juuri panostaa talouskasvuun työpaikkojen luomiseksi? Kiitos oikein paljon. Sitten Lambert van Nistelrooy, Meppi. Um, Kiitoksia puheenjohtaja Van de Brande viittasi innovaatioihin, mutta yksi innovaatio ja keksintö on varmaankin se, että aloitamme täältä demokratian kehdosta ja lähdemme eh, keskustelemaan avoimin ovin. Keskustelemme monien päivien ajan saadaksemme aikaan päätelmät, jotka ovat lähellä kansalaisia. Yksi asia, jota olen hiukan jäänyt tässä kaipaamaan. Barroso puhui alueiden Eh, ja kaupunkien eh, vahvistamisesta ja kaikkien eri tasojen mukaanottamisesta, mutta tässä kun nyt eh, on globaalit haasteet ja halutaan eurooppalaisia vastauksia, me puhumme eri tasoista, mutta se, että alueet ja paikallistasot todella keskustelisivat ilmastokriisistä, talouskriisistä, väestön ikääntymisestä, eivät nämä oikeastaan osallistu. Euroopan parlamentti päätti viime vuonna kolmivuotisesta budjetista, joka tukee alueiden ja paikallistason osallistumista keskusteluun. Ja minun kysymykseni onkin nyt seuraava eikö komission ja eikö muiden tahojen tulisi pyrkiä siihen, että että ne, joita tämä eniten koskee, myös todella saisivat sanansa sanoa. Thank you very much indeed. Uh... Kiitos. Ja sitten Catherine Grace, Meppi. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin mainita erityisen syrjäytyneet alueet, jotka usein unohtuvat. Niillä on paljon potentiaa, jos ajatellaan uudistuvia energialähteitä ja PK-yrityksiä tässä mielessä niillä on paljon potentiaa, kun ajatellaan kestävän kehityksen asiaa. Näin voidaan huomioida kaksi lähestymistapaa, kestävä kehitys ja innovaatio, ja tällä tavoin voidaan huomioida sekä inhimilliset voimavarat että muut voimavarat. Näissä yrityksissä voidaan todellakin huomioida uudistuvat energialähteet, voidaan päästä energian taholta autonomiseen itsenäiseen tilaan ja tällä hankkeella pyritään myös demokratiot lisäämään. Ei ainoastaan suuryrityksiä vaan pk-yrityksiä ja paikallisia tasoja, erilaisia osuuskuntia ja kolmen sektorin toimijoita me voimme myös miettiä sitä, miksi nykyinen kehitysmalli ei toimi ja voidaan pyrkiä etsimään sellaisia malleja, jotka sopivat paremmin näille alueille. Näillä alueilla on lähdetään liikkeelle uudesta ajatuksista, jossa yhdistetään innovaatio ja kestävä kehitys. Ja tässä mielessä haluaisinkin tietää, millä tavoin pystyttäisiin näillä alueilla e, tällaista kehitystä edistämään nykytilanteessa. Kiitos vielä kaksi. Risto Evelä. Meppi. Puheenjohtaja. Euroopassa on alueellisten pienten pankkien verkosto. Finanssikriisin seurauksena rahoitussäädöksiä ja valvontaa tullaan todennäköisesti terät terävöittämään kansainvälisesti. viranomaiset kiinnittävät huomionsa aivan oikein kansainvälisiin suurtoimijoihin ja vaativat usein tilastoihin perustuvia varsin laajoja raportteja. mielestäni komission pitää valvoa että toimenpiteet eivät ole liian raskaita pienille alueellisille pankeille jotka usein lisäävät vaihtoehtoja ja edistävät alueellista kehitystä ja tuskin ovat syypäitä tähän edelliseen kriisiin joka edelleen jatkuu. pyydänkin että komissio ottaa huomioon jatkossa nämä ongelmat joita tästä pienille pankeille mahdollisesti seuraa ja käynnistää dialogin alueellisten pankkien edustajien kanssa. toivon että saan komissaarilta tähän vastauksen. kiitos. Thank you very much indeed. As a couple of more very... Kiitos sitten. Pari ihan lyhyen kysymystä. Te olette jo siellä pitkään odottaneet. Ne. Η κομμουνιστική ιδεολογία μου πίσω από Kiitoksia. Niin optimistinen kuin haluaisin ollakin, en voi olla, koska kriisi on täällä ja nyt. Ja tämän lisäksi ideologiani äh, saa minut näkemään, että tänä päivänä maailmassa on äh, myös ylituotannon kriisi, mutta tämä on todellinen paradoksi, koska se, mitä tuotetaan, sitä ei kuitenkaan monilla kansalaisilla ole käytettävissään ylituotannosta huolimatta. Joten tarvitaan sosiaalista koordinaatiota, emmekä myöskään saa unohtaa niitä, jotka ovat hyötyneet ja joiden taskut toden totta ovat täynnä. En siis ole yhtä mieltä aiempien puhujien kanssa, mutta haluaisin kuitenkin tehdä ehdotuksen. Kaksi tekijää tulisi lisätä näihin jo kuultuihin ehdotuksiin. Ensinnäkin paitsi työllisyysprosentti, myös tulisi ottaa huomioon laskelmissa aktiiviseen työväestöön liittyvä työllisyysprosentti sekä kulutusprosentti. 80 80 prosenttia kuinka paljon 80 prosenttia kansalaisista maailmassa itse asiassa kuluttaa, ei paljonkaan. Very short. Toivottavasti en anna puheenvuoroa koko ajan samalle puolelle salia, eli siellä yksi puheenvuoro sitten lopullista vastausta. Kiitoksia. Kiitos tästä tilaisuudesta käyttää puheenvuoro. Minä olen pienen italialaisen kaupungin kaupungin johtaja ja olen kuunnellut tätä keskustelua erittäin kiinnostuneena niin kysymyksiä kuin vastauksia niin kysymyksiä kuin vastauksiakin. Ja joitain ajatuksia tässä nyt on noussut mieleen ajatellen juuri tätä tietopuutetta. Siis esittäkää tälle nyt selkeä kysymys. Juu, kyllä, kyllä. Minä esitän selkeän kysymyksen. Eli juuri tämä tiedon puute ja siihen liittyy kysymykseni komissiolle. Olisiko mahdollista ajatella että kunnat voitaisiin nähdä linkkinä kansalaisiin, kun ajatellaan esimerkiksi heille tiedottamista ja tietoisuuden lisäämistä. Mitä komissio tästä ajattelee? Ja toiseksi kulttuuri. Mitä komissio aikoo tehdä kulttuuripolitiikan alalla? investointeja tarvitaan lisää, koska kulttuuri on valtava haaste, joka on meidän kaikkien yhteinen. Kiitos, anteeksi, että joudun pakottamaan teidät puhumaan näin lyhyesti, mutta niin moni halusi täällä käyttää puheenvuoron, jos puhujat eivät edi vastata, niin ei kannata kysymyksiäkään esittää. Eli nyt pyytäisin panelistia taas valitsemaan täältä ne kysymykset, joihin haluat vastata. Ja sitten lopuksi myös kysyisin teiltä, että nykyään puhutaan paljon siitä, onko kriisin lopputuloksena Euroopan uusi vahvuus vai heikkous, lisävauhta siis siksi, kun pitää tehdä yhteistyötä vai heikkoutta siksi, että tulee sille protektionismia ja markkinat heikkenevät. Minä olisin kysyä, miten aluepolitiikalla voidaan varmistaa se, että Eurooppa vahvistuu eikä heikkene. Ensin komission jäsen ja sitten kukin vuorollaan puolitoista minuuttia. Well, Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä herra Schneider sanoi. Voin vielä toistaa, että me tarvitsemme lisää joustavuutta ja alueiden eh, vastuullisuutta ja lisää myöskin kuria. Mitä tulee maantieteellisesti laidalla sijaitseviin alueisiin, niin eh, täytyy tietysti ottaa huomioon sekä niiden heikkoudet että vahvuudet. Ne voivat saada hieman lisää rahoitusta. Me tunnemme kyllä niiden ongelmat, mutta me pyrimme vastaamaan ongelmiin tällaisella politiikalla. vielä puheenjohtajan kysymykseen. Eh, komissio voi tehdä eh, kahdenlaisia asioita. Eli voimme e, e, antaa rahoitusta ohjelmiin, eli toimimme välittömästi. Ja toinen e, tärkeä asia on se, että kohesiopolitiikalla vastataan alueellisiin tarpeisiin edistään kehitystä. Pitkän aikavälin investointeja infrastruktuuriin ja ihmisen pääomaan. Se luo mahdollisuuksia. Se ei ole ehkäpä ratkaiseva tekijä, mutta sen pitäisi kyllä auttaa. Tämä on koesipolitiikan tehtävä. Kiitos ja puheenjohtaja. Not uh, surprising. Uh, Tuskin yllättää, että voin täysin yhtyä siihen, mitä Michael Schneider sanoi. Meidän on muistettava globaalit tavoitteet, mutta pitää olla joustavia, että voidaan kullakin hetkellä toimia oikein, sitten voin täysin yhtyä siihen, mitä Rova Gress sanoi ilmastonmuutoksesta. Tämä on sellainen haaste, joka pitää konkreettisesti huomioida. Ja sitten nämä pienet pankki- ja rahoituslaitokset, ne ovat todellakin todellinen voimavaraa paikallistasolla, eli meidän pitää pyrkiä kahteen tavoitteeseen, avoimuuteen täydelliseen avoimuuteen, mutta ei pidä kuitenkaan kaikkia sääntöjä tämän tilanteen takia muuttaa. Ja sitten Kreikan kollega tämä ei ollut kysymys, vaan ehdotus, että pitäisi huomioida erilaiset kriteerit, kun lähdetään mittaamaan. Tämä ei ole ainoastaan teidän mielessäni, vaan tiedätte, että Ranskassakin edotettiin uudenlaisia kriteerejä. Ja sitten Lambert van Nistelrooy. Niin, on aivan totta. Ja voi sanoa, että on tietenkin oikein hyvä asia tehdä konkreettinen raportti kumppanuudesta ja meidän tulee toimia konkreettisemmin. Tämä on ainut tie tietenkin näistä globaaleista haasteista ulos. Sitten hypän Rova Hubner yli ja sitten Pastor Lopez, olkaa hyvä. No, Ihan lyhyesti useimpiin vastauksiinhan tällä on oikeastaan äh, pikemminkin pyydetty vastausta komissiolta kuin meiltä, mutta olen äh, samaa mieltä jonkun aiemmista puhujista kanssa, joka totesi, että tämä on todella globaali kriisi, jonka on saatava globaaleja vastauksia, mutta kyllä sen on saatava myös paikallisia vastauksia, koska niin kuin joku täällä totesi, paikallisella tasolla voidaan todella olla tarpeeksi joustavia ja ottaa huomioon kunkin alueen konkreettinen tilanne ja olosuhteet. tämä on äärimmäisen tärkeää vastauksia etsittäessä. Ja vaikka tämä ehkä kuulostaakin ristiriitaiselta, meidän tulee lisätä, kun sanon, että meidän tulee lisätä alue- ja paikallistason toimivaltaa, mutta samalla vaatia lisää eurooppalaisia vastauksia, joka on kuitenkin kattona kaikille vastauksillemme. Kiitos. Ja sitten kaupunginjohtaja Oros, teillä on nyt viimeinen puheenvuoro. Äh, Minäkin tässä selkeästi äänestän voimakkaan Euroopan puolesta, paitsi talousalueena sitä on vakautettava. Meidän on myös etsittävä yhteisiä vastauksia globalisaatioon, väestörakenteen muutokseen, ilmastonmuutokseen, niin kuin täällä on todettu. Ja itse pyytäisin, että kun tästä globaalista kriisistä pyritään pääsemään, niin kunnilla on erittäin merkittävä rooli, koska suurin osa päätöksistä, jotka todella vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään, tapahtuu meidän tasollamme. Tähän tarvitaan kuitenkin yhteisiä toimia. Niin paikallistason, aluetason, jäsenvaltioiden kuin Euroopan unioninkin on puhallettava yhteen hiileen. Meidän on kaikkien oltava selvillä siitä, että olemme kumppaneita, meillä on yhteinen vastuu, mutta myös yhteiset vaikutusmahdollisuudet. Kun tämän ymmärrämme, olemme jo oikealla tiellä. Kiitos näistä sanoista, jotka tulet niin myönteisen henkin. Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin Roa Hübnerille, haluaisin kiittää kaikkia tästä hyvin vilkaista aloituksesta. Kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Täällä on tullut esille paljon sellaisia aiheita, joihin palataan myöhemmässä vaiheessa. Sitten haluaisin myös kiittää tulkea sillä se, että millainen näin tiukaa ajan kanssa teki heidän työstään melkein mahdotonta, kun ihmiset puhuvat niin nopeasti. Ja sitten pidemmittä puheita, Roa Hübner, lopetussanat. Kiitoksia. Kiitoksia myös siitä, että johditte tätä paneelia. Ja eh, kaikki te, jotka haluaisitte käyttää puheenvuoron, niin muistakaa, että avoimet päivät jatkuvat ja on vielä paljon tapahtumia. Vielä muutamia huomioita, jotka liittyvät siihen, mitä olette sanoneet. On totta, että ei vielä tiedetä, tarpeeksi siitä, kuinka nykyinen kriisi vaikuttaa aluetasolla. Meidän täytyy tutkia asiaa ja tehdä johtopäätökset. Tämä on varmasti eh, komissiolle tehtävä, samoin kuin parlamentille ja alueiden komitealle lähikuukausina. Eli meidän täytyy ymmärtää kriisin todelliset vaikutukset eh, alue- ja paikallistalouksille. Jotkin alueet kärsivät enemmän kuin toiset, emme vielä ole täysin nähneet sitä, kuinka tämä vaikuttaa työllisyystilanteeseen. Ja varmasti tässäkin on eroja Euroopan unionin eri alueilla. Erityisen tärkeää on tämä. Pankaa merkille, että kriisi on heikentänyt niiden alueiden taloutta, jotka ovat jo kärsineet muista kriiseistä, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, e- energiakriisistä ja sosiaalisista kysymyksistä. Joten e, on hyvin tärkeää, että otetaan e, huomioon myös nämä muut rakenteelliset haasteet, jottei tule jälkijäristyksiä kriisin jälkeen. Brysselissä mm, voidaan puhua näistä asioista, mutta vaadittavat toimet varmasti niin, vaihtelevat eri alueilla. Mutta ei ole aivan selvää reseptiä tälle. Eli ei ole myöskään niin, että kehittyneimmät alueet kärsivät vähemmän kuin muut, vaan on myös päinvastaisia tapauksia. Eli alueiden pärjääminen riippuu paljon niiden omasta politiikasta. Mutta toki myös Euroopan tason ja maailman laajuisista päätöksistä. Tärkeää on, kun tarkastellaan Euroopan unionin alueiden karttaa, niin pohtia sitä, millaista uudenlaista kohesiopolitiikkaa tarvitaan. Ja varmasti tarvitaan mm, juuri alueiden ja paikallistason Eurooppa. Meidän täytyy todellakin pohtia sitä, millä tavalla toimimme paikallisella tasolla, aluetasolla, kansallisella tasolla. Ja sitten luomme toimia, jotka auttavat sopeutumaan muutokseen. Tarvitaan myös oikeaa tasapainoa meidän täytyy suojella olemassa olevia työpaikkoja, mutta toisaalta myös huolehtia siitä, että syntyy uusia. Meidän täytyy auttaa selviytymään kriisistä, mutta myös jatkamaan sen jälkeen. Eli tarvitaan varmasti juuri oikean tason toimintaa. Ja kysymys on, tietävätkö eh, hallitukset tarpeeksi jotta äh, varoitus voidaan, äh, voidaan äh, panna käytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla. Täytyy ymmärtää paikalliset olosuhteet ja hyödyntää paikallinen osaaminen, jotta voidaan edistää kehitystä juuri paikallisella tasolla. Ja sitten vielä Irlantiin. Tässä on puhuttu paljon myös subsidiariteetista, ja uusi Lissabonin sopimushan laajentaa tämän periaatteen soveltamista alue- ja paikallistason. Tämä edesauttaa pyrkimyksiämme vahvistaa eh, tätä mallia. Ja niinpä eh, haluaisinkin kääntyä teidän puolenne, jotka tulette paikallistasolta, jotta eh, edistäisitte Euroopan asiaa yhdessä. Päätän nyt tämän avaustapaamisen ja pyytäisin teitä nyt poistumaan tästä salista, sillä Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta jatkaa omalla kokouksellaan tässä salissa. Joten kiitän kaikkia osanottajia ja lähipäivinä varmasti eh, saatte antoisia tuloksia, mutta eh, pyydän teitä nyt poistumaan, jotta valiokunta voi aloittaa työnsä. Kiitoksia vielä kerran.